Guten Morgen, ich begrüße Sie zur Sitzung des Haus Huomenta. Tervetuloa Kont-valiokunnan kokoukseen. Aloitamme kokouksen kohta 54 esityslistalla. Äänestämme kollegan Pirinski mietintöluonnoksesta Euroopan investointipankki vuosikertomus 2014. Haluaako esittelijä puheenvuoron? As soon as I have direct vision. Thank you, Madam Chair. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa sanasen. Kuten tiedätte, lykkäsimme äänestystä hiukan, jotta pääsisimme perinteisiin kompromisseihin. Tämä suurimmalta osalta onnistui, joten toivottavasti äänestyksetkin ovat nyt menestys. Kiitoksia. Kiitos. Aloitetaan. Sitten Saroma, olkaa hyvä. Um, yes, uh, thank you, chair, and, and... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää työstä, jota hän on tehnyt. Välillä tuntuu siltä, että hiukan enemmän vaivaa voitaisiin nähdä, mutta tämä on yleishuomio. Haluaisin muistuttaa siitä, että meillä on tavan mukaiset menettelyt työmme toteuttamiseksi joka kerta, kun meillä on mietintö. Nämä kirjoittamattomat säännöt ovat sellaisia, että niitä pitäisi kunnioittaa. Meidän pitäisi toimia, kuten perinteisesti ollaan toimittu, mutta jälleen kerran haluaisin esittelijää kiittää hienosta työstä, jota hän on tehnyt. Kiitos. Kiitoksia näistä alustuksista. Eli sitten aloitamme äänestykset. Johdatusosakappale OA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan. Hoidetaan tämä sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa sähköisesti. Eli siis tarkistus kolme sähköisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljän puolesta. Kahdessa osassa puolesta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa vastaan tyhjää. Tarkistetaan nyt tämäkin vielä. Eli tarkistuksen neljä toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy taas tarkistaa ikävä kyllä. Se ei tullut ihan selväksi. Varmaan hyväksytty, mutta no, äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa vielä tämä tarkistus kahdeksan. EPP-llä yksi ääni liikaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 raukeaa, eli 12 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa 12. Äänestys päättyy ja hyväksytty. Sitten tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta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 vastaan. Täytyy tarkistaa tämä, eli 27. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää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 38 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa, eli tarkistus 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 on katettu, eli kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 58. No, no tarkistetaan 57 vielä sähköisesti. Äänestys alkaa. EPPltä yksi liikaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin vielä 58. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Selkeästikin. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 60, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 1. Se oli jo kompromissi yhdeksässä mukana. Eli Inta 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 6 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan Inta kutonen. Hylätty. Sitten Sitten Inta 12 puolesta vastaan. Uudestaan puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten inta 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Inta 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten budjetti 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten budjetti 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Ekon 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 18 puolesta vastaan Siis 18. Puolesta. Vas, vastaan. Tyhjää hylätty. Ekon 21 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Regi. Regi 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 13 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten regi 16 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme sähköisesti koko mietintöluonnoksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta kolme tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Sitten jatkamme. Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia. Valmistelija on Sarvamaa. Haluaako valmistelija käyttää puheenvuoron? Ei. Eli tarkistus yksi. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää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 Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 14 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 16 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten äänestämme koko lausunnosta näin korjattuna sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta yksimielisesti hyväksytty onnittelut Eli kollegat, jotka haluavat nyt lähteä, niin lähtekää mahdollisimman hiljaa. Eli me siirrymme nyt eteenpäin. Eli tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus. Eli maatalouden kehittämiseen suunnattavan EU-tuen kustannusvaikuttavuus. Täällä on tilintarkastustuomioistuimen jäsen Kinst. Esittelijän Pirinski ja Kinst saa nyt puheenvuoron. Honorable Chair, honor... Puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, kiitoksia kovasti mahdollisuudesta esitellä teille tämä erityiskertomus. Ensinnäkin onnittelut edustaja Pirinskille kattavasta ja tasapainoisesta työasiakirjasta, jotta voitaisiin tukea maaseudun kestävä kehitystä EUn politiikka- ja jäsenvaltiot yhteisrahoittavat useita ympäristöystävällisiä investoja, niin sanottuja ei-tuotannollisia investointeja. Näiden investointien erityisyys on, että niiden pitäisi antaa panoksensa EUn ympäristötavoitteisiin luomatta tuottoa investoijille. Johtuen tästä ei-tuottavasta luonteesta nämä vastaavat yleensä 100 prosenttia investointikulusta. Aikaisemmalla hyvinvointikaudella 2007-2013 noin 860 miljoonaa euroa julkista rahaa käytettiin näihin ei-tuottaviin investointeihin. Tässä erityiskertomuksessa tulemme päätelmään, että tuki ei-tuottaville investoinnille auttoi täyttämään EUn tavoitteet maan, se, maan kestävän käytön suhteen, mutta ne ovat suhteettoman korkeita tai tehottomia kuluja. Ja ne tekevät tästä näistä investoinnista ei kustannustehokkaita. 71 prosenttia auditoinnista hankkeista paransi muun muassa biodiversiteettiä, mutta huomattiin selviä osoituksia perusteettomista kuluista 75 prosentissa hankkeita. Tämän tuloksena vain 5, 18 prosenttia auditoinnista hankkeista oli kustannustehokkaita. Pitää varmistaa, että investointikulut ovat kohtuulliset. Tämä on erityisen tärkeää, jos ajatellaan ei-tuottavia investointeja, sillä tämä kaikki saattaa vähentää kannustimia edunsaajille vähentää kuluja. Kuitenkin totesimme, että jäsenvaltiot eivät onnistuneet varmistamaan tätä ja maksoivat takaisin kuluja paljon korkeammilla kuin markkinahinnoin, mikä ei vastaa tilanteen todellisuutta tai he hyväksyivät kalliimman ehdotuksen ilman kunnon perusteluja edunsaajilta. Ja talouden periaate liittyy tähän myös. Jäsenvaltiot eivät ottaneet huomioon tuottoa, joka tuli investoinnista, kun siinä huomioon julkiset tuet. Itse asiassa kaikki auditoineet jäsenvaltiot antoivat korkeamman tuen arvot 75 prosenttia ja 100 prosenttia investoinnille jossa oli selviä kannattavuuteen liittyviä komponentteja. Kyseessä käytettiin arvoja, jotka olivat perinteisiä kannattaville hankkeille. Lisäksi jäsenvaltiot eivät hallinnoineet hankkeita kunnolla. Ongelmia oli muun muassa siihen, että ei ollut tarpeeksi avoimia hankevalintoja. Jossain tapauksissa ne johtivat siihen, että jäsenvaltiot rahoittivat investointeja, jotka eivät täyttäneet ehtoja toiseksi ei-tuotannollisten investointien täytäntöönpano riippumatta muista EUn ympäristöohjelmista meistä vähentää synergiavaikutuksia näitä suhteellisen pienillä investoinneilla ja kolmanneksi oli tiedon puutetta tuloksista, joita saavutettiin näillä perustein komissio on vastuussa siitä, että va- kunnolla pannaan täytäntöön nämä tuet jäsenvaltioissa, mutta se teki näin ainoastaan vuonna 2014 liian myöhään auttaakseni jäsenvaltioita tunnistamaan ja korjaamaan näitä puutteita ennen ohjelmointikauden päättymistä. Tarkastus katsoi myös uusia asiakirjoja tulevalla aikavälillä 2014-2020. Tavoitteena olisi arvioida, että nämä heikot, jotka löydettiin aikaisemmalla ohjelmointi kaudella. Tulevatko ne, tullaanko niihin puuttumaan? Nähtäväksi jää, että täyttävätkö jäsenvaltiot aikomuksensaan saada aikaan näiden investointien täydentävyys ja paremmin arvioida kulujen järkeenkäypyyttä. Tulemme tekemään seurantatoimia ja lopuksi haluaisin vielä huomauttaa, että meidän mielestämme lisää työtä pitää tehdä, jotta voidaan suojata nämä hankkeet ja sopeuttaa nämä avustusmäärät investointien todellisiin kuluihin. Mietintö tarjoaa useita suosituksia siitä, miten tämä voitaisiin tehdä. Kiitos puheenjohtaja. Vielen Dank. Der Berichterstatter hält das Wort. Kiitoksia sitten esittelee Pirinski, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta erityisesti herra Kinchia tästä erityiskertomuksesta, joka mielestäni on erittäin eh, tasapainoinen sisältää paljon tietoa. Haluaisin kolmea seikkaa korostaa tässä mietinnössä ja sen jälkeen hiukan tuoda esiin vielä näitä suosituksia, joihin herra Kins viittasi. Tarkastukset tehtiin vuoden 2014 kesäkuun ja 2015 syyskuun välillä ja se kattasi erilaisia äh, etuotannollisia tukia koskevia menettelyjä. Meillä oli 28 projektin otos ja kaikkein relevantimmat äh, investoinnit Portugalissa, Tanskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, enimmäkseen Englannissa siellä ja Italiassa, Apuliassa. Nämä jäsenmaat edustavat 80 prosenttia kuluista, joita Euroopan unionin maaseuturahastosta maksetaan ja 60 prosenttia tuen saajista vuonna 2016. Uskoakseni on tärkeää korostaa, sitä, minkä tilintarkastustuomioistuin tuo kertomuksessaan esiin, nimittäin sitä, että tehokas tuki ei tuotannollisessa tuessa 71 prosentissa tarkastuksissa havaittiin vaikuttavien kestävään maatalousmaan käyttöön. Tämä on hyvin tärkeä seikka. Maisema, biodiversiteetin suojelu ja uskoakseni on hiukan johtava sanoa, että nämä ovat ei-tuotannollisia tukia. Nämä ovat eh, voittoa tavoittelemattomia tukia, mutta hyvin suurta hyötyä tuottavia. Ne voivat eh, tukea sekä maanviljelystä että maaseudun kehitystä yleisesti ottaen. Tietysti on huolestuttavaa, että näiden kulujen tuotantotehokkuus kärsii sekä jäsenmaiden valintaprosessista että tehokkaiden kriteerien puuttumisesta, valvontakriteerien ja seurantakriteerien sen osalta, miten näitä tukia käytetään, ja siksi valitettavasti on käynyt ilmi, että on käytetty liikaa varoja, on käytetty varoja projekteihin, jotka eivät aina liity prioriteetteihimme maaseutualueen kehityksen alalla – ja siksi suosituksemme, hyvä puheenjohtaja, jotka ovat työasiakirjassa mukana, ovat äh, nimenomaisesti seuraavat. Synergiaa pitäisi parantaa äh, muilla maaseutualueen kehitystoimilla, kuten tässä edustaja Kinshat mainitsi uskoakseni, mutta tarvitsemme myöskin komissiolta aktiivisempaa toimintaa, jotta se voisi ohjeita tarjota jäsenmaille sekä valintakriteerien suhteen näissä toissa, että sen suhteen, kuinka tarkistuksia tehdään valintakriteerien kohdalla ja kuinka varmistetaan se, että nämä menettelyt ovat avoimia, julkisia ja että niitä voidaan tarkistaa ja niiden kriteerien sääntöjen mukaisuus on tarkistettavissa. Meillä on myöskin suosituksia liittyen niihin osioihin, jotka tukevat maaseutualueen kehitystoimia erityisesti vuosien 2014-2020 ohjelmakaudella. Ja erityisesti tuntuu siltä, että näissä neljässä jäsenmaassa, jossa tämän tyyppisiä tuotannollisia tukia oli kaikkein eniten, tarvittaisiin erityisindikaattoreita. Niitä pitäisi kehittää ja niitä pitäisi ottaa käyttöön. Niiden perustalta kertomukset pitäisi laatia ja tämän työn pitäisi alkaa tämän vuoden kesäkuussa. Pyydämme myöskin, että komissio antaisi enemmän ohjeita näiden kriteerien määrittelyyn, erityisesti jotta voitaisiin niiden eh, tuottavuusseikkoja arvioida tukien osalta, jotta voisimme arvioida sitä, onko tapahtunut liikaa varojen käyttöä. Ja myöskin varmistaa se, että jäsenmaiden osuus ei ylity, onko markkinoilla jo samantyyppisiä tuotteita ja että me käytämme viitearvoja tai muita yhteisiä viitekehyksiä. En halua tässä käyttää liikaa aikaa, mutta haluaisin varmistaa se, että meidän kaikkien suosituksemme ovat tässä samalla linjoilla tämä kertomus valiokunnassa voi auttaa laadullisesti parantamaan sitä tapaa, jolla näitä ei-tuotannollisia tukia suunnitellaan ja toteutetaan sekä hallinnoidaan. Kiitoksia. Vielen Dank. Das ist schon ein, ein sehr wichtiger Kiitoksia tämän tärkeä mietintö ja melkein järkyttävä mietintö. Hyvin ongelmallinen mietintö ja on hyvä, että komissikin on nyt tulossa tänne. Se on hienoa. Ja täytyy sanoa, että meillä on vielä asioita, joista pitää keskustella. Ja e- puhujalistalle ensimmäisenä Schmidt. Um, ähm, en... Kiitoksia. Tämä on mielenkiintoinen mietintö olen hiukan kriittisempi kuin esittelijä. Meidän täytyy muistaa, että mitä tulee näihin ei-tuottaviin investointeihin, niin tuet niiden osalta ovat suuremmat kuin muiden, muun tuotannon osalta. Eli ne kattavat usein 100 prosenttia näistä investointisummista. Ja nämä neljä maata, jotka mainittiin, Portugali, Tanska, Englanti ja Italia, 2007 ja 2013 80 prosenttia investoinneista NPA-alalla. Sekin on aika mielenkiintoista. Ja sitten 28 projektia, näistä vain viisi oli kustannustehokkaita, eli 18 prosenttia. Ja mietintö osoittaa, että jäsenvaltiot ilmoittivat investointikulluja, jotka olivat suhteettoman korkeita tai perusteettomia. Ja lisäksi tässä on mainittu se, että heikkouksia on ollut myöskin näissä valintamenettelyissä. Eli jos muu EU-rahoituslähde ei tullut kyseeseen, niin sitten ne otettiin tähän NPA-rahoitukseen ilman, että tarkistettiin, ovatko kaikki kriteerit täyttyneet. Kuten jo sanottiin, kustannukset arvioitiin liian korkeiksi ilman, että olisi arvioitu todellisia markkinahintoja. Ja myöskin näissä jäsenvaltioissa oli useampia tapauksia, joissa NPI, toisin kuin esittelijä sanoi, olivat myöskin mukana hankkeissa, joista tuli voittoa. Ja se, mikä nyt liittyy muihin kysymyksiin kuin näihin hallinnollisiin puutteisiin, niin toivoisin, että tässä nyt parantaa tilanteen ja ainoastaan tässä, vaan monilla muillakin aloilla – ja tämä NPI vuoteen 2020 mennessä pitää jatkaa muuttamattomana ja on selvää, että siinä on kuitenkin selkeitä heikkouksia. Ja olen samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa sen suosituksista. Kiitos. Ali, bitte. Seuraavaksi Ali. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Arvon kollegat, ensinnäkin Haluaisin kertoa, että olen hyvin tyytyväinen Pirinskin työhön tässä ECAn erityiskertomuksessa. Kuitenkin aikavälillä 2007-2013 ohjelmointikaudella siis noin 860 miljoonaa julkista rahaa käytettiin tuotannollisiin investointeihin. Odotettiin positiivisia ympäristövaikutuksia. Näin on tärkeää esitellä erillisten arvio tuloksista tilintarkastustuomioistuin pitää kaiken kaikkiaan sitä, että etuolliset investoinnit ovat auttaneet ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi, jotka liittyvät siihen, että käytetään kestävästi maatalousmaita. Tämä tehtiin kuitenkin tavalla, joka ei ollut kustannustehokas. Jäsenvaltiot ovat saaneet takaisin näitä investointikuluja, jotka ovat kohtuuttoman kuluja tai perusteettomia. Lisäksi johtuen siitä, että oli tiettyjä heikkouksia valintamenettelyissä. Jäsenvaltiot ovat valinneet hankkeita ja hankehakemuksia ilman tarkistuksia, että ne täyttivät tärkeät valintakriteerit. Perustuen edellä mainittuun olemme samaa mieltä esittelijän kanssa, joka esitteli kantansa suostumuksessaan. Eli minusta tämä on ongelmallinen raportti, niin kuin sanoitte, erityisen tärkeää meille ovat erotukset kuten se, että panatäytäntöön ei tuotannolliset investoinnit, sääntöjä noudattaen, niin muun muassa ympäristösääntöjä noudattaen toiseksi pitää varmistaa kustannustehokkuus, sitten ohjeistusten saaminen näihin valintakriteereihin, sitten te pannaan täytäntöön monitorointiprosessit ja lopuksi tulosten saavuttaminen. Kiitos. Kollegi bitte. Sitten Ja, vielen Dank, Frau... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä tärkeästä kertomuksesta. Tämä yleinen linja on myönteinen, mutta tässähän lukee, että tiettyjä kysymyksiä liittyy vielä siihen, miten jäsenvaltiossa on toimittu näissä asioissa. Ja yhdessä kohtaa on todettu, että tämä pitää raja, ei ole, tätä oli rajattu selkeästi muista ympäristöohjelmista ja se on ongelma ja tästä pitää saada lisäselvityksiä komissiolta. Eli onko se samaa mieltä vai kuin tilintarkastustuomioistuin ja jos on, niin mitä toimia se on suunnitellut, jotta tulevina vuosina voidaan muuttaa tai parantaa tätä kysymystä. Ja sitten täällä on monia heikkouksia otettu esillä, esimerkiksi riittämätön läpinäkyvyys projektivalinnassa. Tässä on puhuttu näistä tapauksista yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Pohjois-Iranissa, mutta myös Tanskassa. Ja sitten, että ei ole mikään näitä ratkaisevia valintakriteereitä ei ole riittävästi tarkasteltu Italiassa. Ja sitten kysymys juuri Italiassa, Apuliassa, miten tämä väliarviointi on voinut olla myönteinen, jos näitä menoja ei ole kuitenkaan tehty. Eli kysyisin komissiolta, miten käsitellään tällaista tapausta. Eli jos joku toimi on katsottu myönteiseksi, vaikka sitä ei ole toteutettu, niin tässähän sitten on kysymys, onko kyse ehkä rikollisuudesta, koska jos näitä menoja ei ole ollut, ja kuitenkin vaikutus on jo näkyvissä, niin se on aika merkillistä. Ei talousarvion valvonnan kannalta, jos tämä on joku ilmoitus tai jotain muuta tämä vaikutus ilman näitä menoja, niin sitten on parempi olla käyttämättä näitä varoja. Ja sitten täytyy miettiä, kuka on tämän arvion tehnyt ja ne, jotka ovat antaneet tämän myönteisen arvion, ovatko he vastuussa tästä. Tämän ei voi pitää paikkaansa. Eli tämä nyt on ihan tuulesta temmattu tämä arvio. Ja mielestäni tästä pitää langettaa sanktio. Eli kysyisin, mitä tässä konkreettisessa tapauksessa, mitä komissio on tehnyt, jotta kansalliset viranomaiset Italiassa joutuisivat tästä vastuuseen? Voisin ottaa muitakin asioita esille, mutta nämä nyt halusin ensin mainita. Ja esitin nyt konkreettisen kysymyksen ja haluaisin siihen konkreettisen vastauksen. Dank. Kiitos sitten Sarvama. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja käytti jo sanaa järkyttävä ja hyvin ongelmallinen ja edustaja Schmidt hyvin yksityiskohtaisesti kävi läpi erityiskertomuksen löydökset. Halusin puheenvuoron yksinkertaisesti siksi, että EPP-ryhmän puolesta korostan sitä ja alleviivaan sitä, että me ryhdymme erittäin tarkasti tutkimaan tämän erityiskertomuksen löydöksiä ja teemme paljon töitä, sillä tällaista ei voida hyväksyä. Minä haluan henkilökohtaisesti sanoa, että meidän täytyy hyvin kriittisesti tarkastella tätä. Kiitoksia. Kiitoksia. Itsekin olen puhujalistalla. Kun käy tämän kertomuksen läpi, niin on selvää, että meidän täytyy soveltaa varainhoitoasetusta, ja jos ei tavoitteisiin ole päästy, niin sitten tällainen hanke pitää lopettaa. Lukemat ovat selvät. Eli 18 prosenttia ainoastaan näistä varoista menee sinne, minne niiden kuuluisikin mennä. Eli nyt puhutaan yli puolesta miljardista eurosta, jotka eivät mene siihen, mihin ne on tarkoitettu. Eli tästä on nyt meillä tässä kirjallista tietoa, ja jos nyt tästä sitten luen, että ei ole mitään tositteita siitä, että komissio olisi alentanut näitä tukiarvoja. Eli tämä tarkistus tehtiin niin myöhään, ettei voitu tehdä enää mitään johtopäätöksiä uudelle kaudelle. Eli mitä nyt tehdään, millä, millaisia toimia teette edeltävän kauden osalta, koska tässähän käytetään nyt veromaksajien varoja, enkä tunne veronmaksajaa, joka hyväksyisi tällaista. Eli tämä on aika vakava asia, erittäin vakava ja siksi haluamme nyt korostaa sitä, että tästä nyt tehdään johtopäätöksiä. Ja komission kommentit tästä asiasta eivät olleet tyydyttäviä, mutta ehkä Longo nyt voi kertoa tästä hiukan enemmän. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, Mrs. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Pirinski herra Kinch, valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta keskustella tästä erityiskertomuksesta. Sijoitustumme on kertomus siis, joka liittyy EUn tukeen ei-tuotannollisille investoinnille maaseutukehityksen kehityksessä Sarsen kiittämistä sijoitustuomioistuin sekä herra Pirinskiä heidän huomioistaan ja suosituksistaan, jotka varmastikin tulevat parantamaan sitä, miten pannaan täytäntöön EUn tuki NPI-tuille. Komissio suhtautuu myönteisesti tähän kertomukseen ja on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että tuki NPI-investoinnille on auttanut saavuttamaan ympäristötavoitteita, jotka liittyvät siihen, että käytetään kestävästi maatalousmaita ja on parantanut näiden suojeltujen alueen ympäristöarvoa. Komissio panee merkille, että suurin osa heikkouksista, jotka on tunnistettu tässä erityiskertomuksessa, liittyvät pääasiassa jäsenvaltioiden hallinnointiin näissä asioissa. Komission, on, ta, komission tarkastukset ovat myös tunnistaneet samantyyppisiä heikkouksia. Komissio haluaisi korostaa, että jäsenvaltioiden tehtävä on arvioida sitä, miten järkenkäypää kustannukset ovat hallinnollisen tarkoituksen aikana käyttämällä sopivia arviointijärjestelmiä, kuten viitehinta. Arvioida niitä sitten näitä valintakriteerejä vasten ja olla yhteistyössä monitorointikomitean kanssa ja sitten rankata ne laadun perusteella kuitenkin, ottaen huomioon, miten tärkeää maatalouden ympäristötavoitteet ja ilmastoinvestoinnit ovat. Maataloudessa komissio on hyväksynyt kaikki suositukset äh, parantaakseen NPI-tukien toimivuutta ja tehokkuutta ja on ryhtynyt lisätoimiin valvoakseen jäsenvaltioiden toimintaa. Pyrimme ottamaan jäsenvaltioita ja alueita ohjelmoinnissa ja täytäntöpanossa 2014-2020 RPD-hankkeiden osalta näin ollen komissio on vahvistanut säännöksiä ja ohjeistuksia, jotka liittyvät toimien hallittavuuteen, erityisesti jos ajatellaan riski, riskejä virheiden osalta. Olemme antaneet lisää ohjeistusta liittyen valintakriteereistä ja tukiehtoisuuksista, maaseutuohjelmien osalta 2014-2020 ajalla komissio kiinnittelystä huomiota siihen, miten valvottavia ja luotettavia kaikki toimet ovat tai pyrkii parantamaan tarkastuksia, kulujen kohtuullisuutta ja julkisia hankintoja. Tämä on prioriteetti komissiolle. Tässä yhteydessä komissio järjestää koulutusta hallinnointiviranomaisille ja muille virastoille jäsenvaltioissa ja antaa siis kattavaa ohjeistusta kaiken kaikkiaan, mitä tulee monitorointiin ja arviointiin, mitä on saavutettu 2014-2020. Yhteen monitorointi- ja arviointijärjestelmä tulee seuraamaan, miten toimia pannaan täytäntöön, kun taas arviointi liittyy siihen, miten relevantit maaseutu, maaseutukehittämistavoitteet on täytetty. Sitten pitää arvioida kaikkien toimien tehokkuutta ja toimivuutta. Se tehdään sitten ex post jälkiarvioinnin aikana. Tarvitaan kuitenkin tasapaino sen välillä, että mitä voidaan tehdä valvonnan ja arvioinnin avulla ja toisaalta mikä on riski sillä, että tulee liikaa hallinnollista taakkaa ja taloudellisia raja pitää myös muistaa. Kuten tilintarkastustuomioistuin suositti, komissio tulee kannustamaan synergioihin maaseudun kehittämistoimien ja jäsenvaltioiden raportoinnin välillä. Niitä pyydetään raportoimaan siis tästä. Komissio suorittaa useita auditointeja tietyissä jäsenvaltioissa tarkistaakseen, että kulut vastaavat sääntöjä Tämä tarkastus on myös osoittanut heikkouksia toiminhallinnoinnissa tästä syystä. Tullaan tekemään tällaisia korjauksia. Tietyissä jäsenvaltioissa ne on jo tehty. Italiassa taitaa olla erityistapaus tähän liittyen. Komissio tulee jatkamaan tarkastuksia jäsenvaltioissa noudattaen sen auditointisuunnitelmia Tämä toiminta perustuu riskianalyysiin, jossa tärkein elementti on kulutaso. Komissi on, komissio on sitä mieltä, että lainsäädäntökehys, jota sovelletaan 2014-2020 ohjelmointikaudelle, vahvistaa ohjeistusta ja komission tarkastus, joka tehdään jäsenvaltiossa, tulee varmistamaan korrektin ja riittävän tarkastuksen NPISin osalta. Kiitoksia kovasti. Na ja, also, äh, ich fürchte damit... Pahoin pelkään, että, että tästä näin selviää. Eli haluamme konkreettisempia tietoja. Eli millaisia rahoitusoikaisuja on tehty, missä maissa, minkä suuruisia ne ovat, kuinka paljon on peritty takaisin. Eli haluamme ihan tarkkoja, seikkaperäisiä tietoja. Ja sitten haluaisimme vielä tietää, miksi komissio 2009-2013 teki näitä tarkistuksia ohjelmien osalta niin myöhään, ettei enää ehditty reagoida uutta kautta varten. Ja sitten sanotte, että asioita on parannettu, haluamme tästäkin vähän tietää lisää, eli mitä parannuksia on tehty. Eli tässähän on tällaisia ihan perustetumia maksuja ja maksuja, jotka ovat aivan liian korkeita. Ja miksi komissio ei reagoinut antaakseen ohjeita jäsenvaltioille siitä, miten nämä hinnat pitää laskea. Eli ei ole vaadittu, että täytyisi katsoa näitä voittoa tuottavia osioita ohjelmista. Eli teidän täytyy nyt vähän ponnistella lisää ja saada meidät vakuuttuneeksi siitä, että jotain on todella tehty, eikä tätä ongelmaa on lakastu nyt sitten maton alle. Eli siis mitä tässä nyt tarkkaan ottaen yksityiskohtaisesti on tehty. Olkaa hyvä. Eh, merci beaucoup, madame la eh, Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Mitä siis olemme tehneet? Eh, ensinnäkin tällä kaudella olemme tehneet kolme tointa. Olemme vahvistaneet erityisohjeistoja, jotka liittyvät valintakriteereihin ja koko valintamenettelyyn. Toisekseen me olemme tehneet töitä, jotta olisimme voineet antaa konkreettisia toimivia vastauksia kustannusten kohtuullisuusongelmaan ja kolmannekseen me olemme tarjonneet ähm, maksatusviranomaisille erityiskoulutusta, sillä heidän täytyy voida osata toimia. Mitä sitten tulee tilintarkastuksiin? Meidän tilintarkastusohjelmamme perustuu riskianalyysiin, joka ottaa huomioon pääpiirteittäin kuluulottuvuuden. Mitä suurempi kuluista suurempi riski. Tästä syystä me olemme näissä tapauksissa päätyneet tiettyihin toimiin. On totta, että olemme toimineet silloin, kun tuella oli suuri rahallinen merkitys ja tältä pohjalta me olemme tarkasti eh, tilintarkastusten kautta tarkastelleet eh, toimintaa ja me olemme eh, rahoitusoikaisuja tehneet, kun se on ollut tarpeen. Rahoitusoikaisulista koskien eri jäsenmaita, jotka ovat olleet rahoitusoikaisujen kohteena, on jotakin, mikä voimme teille toimittaa lähipäivinä. Uskoakseni vastasin kysymyksiinne. Toivottavasti. Kiitoksia puheenjohtaja. Ich wiederhole die Fragen gerne nochmal. Warum haben Voin toistaa vielä. Eli 2009-2013, miksi nämä tarkistukset tehtiin niin myöhään, ettei uudelle ohjelmointikaudelle enää ehditty tehdä johtopäätöksiä? Eli meidän täytyy nyt katsoa, että tilanne jatkuu saman malliin ainakin näin ymmärsin tästä tilintarkastustoimistomien kertomuksesta. Ja miksi et ole vaatineet, että jäsenvaltiot, joissa on näitä voittoa elementtejä, että niihin pitäisi keskittyä? Ja millaisia rahoitusoikaisuja on tehty ja haluamme tästä yksityiskohtaisia tietoja. Ne voit olla hyvinkin kattavia, ei se haittaa. Katson mielelläni niitä tietoja. Ja sitten haluaisimme vielä tietää, millaisia konkreettisia muutoksia on tehty jotta se, mistä tilintarkastustuomioistuin on huomauttanut, ettei se pääse enää toistumaan. Olkaa hyvä. Oh, Vastaan kysymykseen, miksi auditoimme tätä hanketta myöhemmin suhteessa muihin tarkastustoimiin, joita olemme tehneet. Riskianalyysi perustuu näihin kulujen ulottuvuuteen näiden toimien osalla. Kulut liittyvät noin 860 miljoonaa euroa, joka vastaa alle yhtä prosenttia kaikista maaseudun kehityskuluista 0,6 prosenttia kaikista kuluista, jotka liittyvät maaseudun kehittämiseen. Tästä syystä komissio sen tarkastusyksikkö privilegioivat huomiotaan kohti, ensin kohti toimiin, jotka, joilla oli tärkeämpi talousvaikutus ja sitten toimet, jotka vaikuttivat vähemmän taloudellisesti tätä logiikkaa. Seurasimme riskianalyysissamme ja sille tämä komission tarkastusyksikön työ perustuu. Tämä vastaa tähän kysymykseen, miksi on selvää, että olemme nyt parantamassa kaikkia tarkastustoimiamme ja totta kai myös näitä rahoitusoikaisuja, jotka liittyvät siihen. Tätä yksityiskohtiin. Lähetään teille asiakirjoja yksityiskohtaisemmin jälkeenpäin ja taulukoita, joista voitte käydä läpi näitä tarkempia lukuja tarkastusten osalta. Mitä tulee toimiin, joihin olemme ryhtyneet. No, tähän mennessä siinä tarkastellaan erityisesti tulevaisuutta ja yritämme siis laatia, voisi sanoa jopa kuukausittain, yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta parannetaan näitä ohjelmien täytäntöpanolosuhteita. Käytämme siis ohjeistusta, joka on hyvin yksityiskohtainen, jos teitä kiinnostaa ohjeistus, jota olemme antaneet ja jota olemme jo antaneet tietotustuomioistuimille, voimme lähettää teille asiakirjat heti tämän päivän aikana. Mutta tarvitaan hyvää sääntöjen tuntemusta, jotta voidaan ennakoida näitä ongelmia. Tässä paras strategia on, että ongelmia vältetään tulossa. Tätä olemme tehneetkin. Tarjoamme siis ohjeistusta, joka sallii jäsenvaltioille toiminnan ennalta, jotta ohjelmat voidaan panna täytäntöön kunnolla. Kiitos. Also, ich meine, Papier hat noch nie ein Problem gelöst. Paperilla ei ongelmia ole koskaan ratkaistu, ja siksi olemme vähän huolissamme siitä, jos nyt puhutaan näistä konkreettisista rahaongelmista, että meillä on sitten tätä toivotonta ylimaksamista, eli tästä tässä ei ole maksettu näistä suorituksista markkinahintaan. Eli jos tämä paperi on lähetetty, niin miten itse voitte selittää, että sillä ei ollut mitään merkitystä? Eli miten itse voitte selittää, että kaikki nämä asiat ovat tapahtuneet ja että se, mitä luomme kertomuksesta, on aivan järkyttävää? Koska tällaista ei saisi tapahtua, eli näin ei saa käydä veronmaksajien rahoille. Ja näinhän juuri tässä on käynyt. Eli haluaisin nyt tietää, miten Agra-pääosasto nyt on selittänyt, että näin on päässyt käymään. Ilmeisesti meillä on maaseudun kehittämisessä aivan liikaa rahaa, ettekä enää sitten pysty valvomaan näitä pienempiä summia, koska suuret summat vievät niin paljon energiaa. Eli 59 miljoonaa. Siis nämä saattavat olla siinä mielessä pieniä summia, mutta haluaisimme kyllä tähän vielä vastauksen. Olkaa hyvä. Mitä tukien intensiivisyyden tulee, jäsenmaat määrittelevät äh, ne, ja me voimme vain ex post arvioiden tehdä teidän tarkastustemme kautta, onko jäsenmaiden toiminta ollut perusteltua. Ellei näin ole ollut, me voimme tehdä rahoitusoikaisuja. Niitä olemme tekemässä. Emme saa myöskään unohtaa, että tässä kyse on investoinneista, jotka ovat ei-tuotannollisia. Niiden tarkoitus on ympäristöllinen, ne ovat ympäristön kannalta erittäin tärkeitä ja välillä se, että tukitaso on liian matala, lannistaa investoijia – vaikka päämäärällä olisi valtava merkitys kuitenkin kansalaisille ja paikallisyhteisölle. On tärkeää myöskin korostaa sitä, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa mainitaan, että ympäristölliset tavoitteet on näillä toimilla saavutettu. Tällä on oma merkityksensä. Se on tärkeää rahoituksellisia seikkoja voimme korjata ja korjauksia me teemme. Rahoitusoikeusten syjen kautta me voimme jälkikäteen liialliset tuet korjata ja me voimme myöskin ennaltaehkäisevästi neuvonnan kautta estää sen, että jäsenmaat myöntävät liikaa tukia tai liian suuria tukia. Me olemme nyt tässä kahta linjaa seuraamassa. Meillä on ex tarkastuksia, tilintarkastuksia ja rahoitusoikeuksia. Ja tämän lisäksi meillä on ex antetoimia eli ennakoivia toimia. Korostaisin, että on melkoisen suuri työ ohjelineet määritellä ja ne välittää jäsenmaille. Tämä riippuu jäsenmaista, kaikki on selvää. Me olemme riippuvaisia jäsenmaista, jotta nämä ongelmat saadaan korjattua. Siis paljonko näitä rahoitusoikaisuja on jo tehty näiden ohjelmien osalta? Kiitoksia vastauksesta. Voin antaa neljä nämä tiedot tämän päivän aikana, jos sopii. Kiitos. Selvä. Kiitoksia. Sitten Kinst. Yes, thank you very much. Let me use this opportunity. Kiitos. Haluan käyttää mahdollisuuden hyväksi. Se on ehkä viimeinen vieroni tässä valikunnassa ennen mandaattini päättymistä, joten haluan sanoa pari sanaa Kiitos edustaja Pirinski, kiitos kaikille muille edustajille, jotka kiittivät äh, raportista. Voisin ehkä tiivistää vaikutelmani tähän tarkastukseen ja toimiin liittyen sitä johtivat hyvät äh, ympäristötoimijat, mutta hyvin huonot taloustieteilijät. Hyvin vähän huomiota kiinnitettiin aspekteihin, kuten talous ja tehokkuus jäsenvaltioissa, jossa me kävimme, huomasimme, että siellä oli ihmisiä, jotka pystyvät kuvaimaan meille kahden tunnin luennoin näitä hyviä ympäristövaikutuksia, mutta kysymme yksinäisiä kysymyksiä siitä, miten he tarkastivat kustannuksia ja niin edelleen, niin joskus vaikutti siltä, että estimme kysymyksiä hepreaksi, joten se oli ongelma meidät yllätti, että jos valitsimme 28 hanketta ja pienen näytteen, niin seitsemän niistä oli laittomia kolme alusta asti, sillä Italiassa annettiin yhtiöille, joilla ei ollut oikeus saada tätä hanketta. Myöhemmin huomattiin, että hankkeen täytäntöönpanossa muassa Portugalissa oli jälleen hankkeita, jotka piti sulkea pois johtuen siitä, että siellä oli mukana yrityksiä, joilla ei ollut lupaa olla mukana Sama, kuin sanotte, rouva puheenjohtaja pätee tähän kysymykseen, joka on modulointi. Meistä paljon ei tehty nyt ohjelmoinnin aikana tämän suhteen, ja kun siis suunniteltiin nämä hankkeet, kun eroteltiin toista hankkeiden välillä, jossa oli selviä kannattavuuteen liittyviä aspekteja, tai ainakin osittain, ja sitten muut toisaalta, joten meillä oli outoa, jos oli tiettyjä selviä tapauksia, jossa edunsaaja sai tämän hankkeen myötä myös tiettyä selvää tuottoa ja sai kuitenkin tukimäärän 100 prosenttia tai hyvin lähelle sitä. Mainittiin jopa tiettyjä järkyttäviä tapauksia muussa valtiossa, taisi olla Portugalissa, rakennettiin tällaisia kivimuureja, 100 prosenttia rahaa tuli siis investoinneista ja sitten yleisistä ympäristötuista jälleen kerran rahaa annettiin kivimuurien restaurointiin, joten nyt tapauksessa sitä, että tämä tukimäärä oli yli 100 prosenttia, mikä on täysin hölynpölyä. Vaikka nämä toimet, kuten komissio mainitsi, on melko pieni osuus maaseudun kehitysohjelmista, niin meistä tämä ei ole ainoa kriteeri, joka liittyy miten nostetaan tai lasketaan toimenpiteen riskiprofiilia, kun oli näin paljon virheitä per vuosi, liittyvät legaliteettiin, oikeudellisuuteen, mutta myös tehokkuudessa oli ongelmia. Esimerkiksi se, että yksi maa voi maksaa 250 euroa per kuutiometri kivimuuria ja samassa maassa viitehintaan 75. Siinä on ero siis, joten ryhdymme jatkotoimiin ja suosittelemme samaa komissiolle, ettei se seuraa vain tätä materiaalisuus kantaa, vaan muitakin. Mutta esimerkiksi tässä suhteessa meillä on samoja ongelmia koulutuksessa, jota esittelimme pari kuukautta sitten. Siinä huomattiin, että ongelmia oli paljon, mikä pitäisi ottaa huomaan riskiprofiilissa. Tarkastustiedot pitäisi olla tarjolla, jotta voidaan korjata asioita ohjelmointikaudella ja sitten myös parantaa seuraavaa ohjelmointikautta. Meistä komissio pitäisi ryhtyä näihin toimiin ja sen pitäisi olla aktiivisempi monitoroinnissaan ja monitorointikomiteassa, kuten sanoin, tietyt asiat ovat hyvin ilmiselviä ja auditoijat huomaavat ne ja ne tulevat selväksi jo tämän hankkeen rakenteesta itsessään siinä kaikki. Kiitos. Ja, vielen Dank. Da kann man sich auch gut Kiitoksia. Eli mitenköhän veronmaksajat sitten reagoivat tähän. He ovat aivan kauhuissaan, mutta myöskin edunsaajat ovat kauhuissaan, koska näkevät, näkevät kuinka helppoa on saada rahaa EUsta. Eli 75 euroa pitäisi olla hinta per neliömetri, mutta tästä nyt tulee sellainen vaikutelma, että EUlla on ihan riikaa rahaa käytöstään. Eli en ole tällaista nähnyt pitkään aikaan ja siksi haluaisin nyt kiittää teitä kovasti tästä työstä. Ja panimme merkille, että kun saamme maaseudun kehityksestä erityiskertomuksen, niin siellä tulee esille monia ongelmia. Edelliset erityiskertomukset olivat kyllä osittain aika järkyttäviä ja siksi maaseudun kehittämiseen täytyy keskittyä hiukan enemmän ja näin tulemme sitten tekemään. Eli tämä teille tiedoksi. Haluaisin kiittää Kinstia yhteistyöstä. Te olette tehneet erinomaista työtä, te olette olleet jo pitkään tällä tehtävällä ja olemme arvostaneet yhteistyötämme. Ja lopuksi vielä esittelijä Pirinski, olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että kaikki keskusteluun osallistuneet ansaitsevat kiitokset hyvin kattavista, hyvin käytännön läheisistä huomioista. Jos sallitte, haluaisin toistaa erään asian, jonka mainitsin jo aluksi. Me tarvitsemme tasapainoisen lähestymistavan tässä mietinnössä ja haluaisin äh, kahdella luvulla tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta tätä tuoda esiin. Ensinnäkin on käynyt ilmi, että 71 prosenttia näistä investoinneista olivat tuottavia ja auttoivat tavoittamaan kestävän maaseutualueen käytön tavoitteita. Toinen luku luonnollisesti ovat ne indikaattorit, jotka tuovat esiin että liikakuluja on ollut 75 prosentissa ja vain 80 prosenttia hankkeista on ollut kustannustehikkoista. Eli pähkinänkuoressa hyvä puheenjohtaja, selkeästikin meillä on tässä tilanne, jossa meillä on investointeja, jotka ovat hyvin houkuttelevia. Ne ovat hyvin houkuttelevia kansalaisille ja yhteiskunnalle ja niitä on käytetty tavalla, jota ei voida lainkaan hyväksyä näissä tapauksissa. Hirvittävää varojen väärinkäyttöä on tapahtunut. Siksi lyhyesti sanottuna tässä ei saisi lasta heittää pesuveden mukana ulos, mutta meidän pitäisi vaatia tiukasti, että sekä komissio että jäsenmaat käsittävät, että riskejä ei voi analysoida vain rahan määrän perusteella. Tässä selkeästikin on tapaus, jossa törkeä väärinkäyttöä on tapahtunut ja riski on hyvin suuri, sillä tällainen rahoitus on houkuttelevaa. Olisi mukava sanoa, helppo sanoa, että olisi hienoa, että tässä olisi kivimuuri ja tässä olisi kaunis maisema ja sitten näin saadaan rahoitusta. Kuten te mainitsitte, tässä ei ole kyseessä vain se, että väärinkäyttö on esiintynyt, vaan se, että jotkut hyötyvät tästä väärinkäytöstä. Kaikki olemme hy- hyvin huolissamme rikollisuudesta ja korruptiosta jäsenmaissamme. Ja siksi hyvin suuresti tuen teidän vaatimustanne siitä, että komission pitää muuttaa asennesta tilannettaan näitä investointeja kohtaan. Lähestymistavan täytyy olla erilainen. Heidän täytyy ymmärtää, että vaikka summat ovat melkoisen pieniä, riskit ovat valtavan suuria. Ja vaikutus tässä veronmaksajien käsitykseen siitä, kuinka varat käytetään, on aivan katastrofaalinen. Kiitos. Kiitoksia selkeistä sanoista. Eli tämä kohta on käsitelty. Ja ehkä voisimme katsoa näitä erityiskertomuksia maaseudusta meillä on siihen aikaisten vastuuvapauksien jälkeen. Eli kiitoksia. Eli yksi kohta on vielä esityslistalla. Eli tätä kohtaa lykättiin. Eli meillä on lausuntoluonnos kansallisvapauksien valiokunnasta korruption torjunta ja jatko toimenpiteet Krim erityisvaliokunnan päätöslauselman johdosta. Pitera on valmistelija ja hän saa puheenvuoron, olkaa hyvä pani przewodnicząca. Na wstępie chciałam podziękować za możliwość. Kiitoksia Haluaisin kiittää siitä, että ylipäänsä sain laatia tämän lausunnon. Olen tässä aktivoitunut ja minulla on paljon asiakirjoja ollut nähtävillä monista Euroopan toimielimistä. Olen lukenut eri kert- erinäisiä mietintöjä, lausuntoja ja niin edelleen ja vuosikausia korruption torjunta on ollut käsiteltävänä Euroopan parlamentissa, komissiossa ja neuvostossa. Ja haluaisin nyt sanoa ja myönteisessä mielessä, että on helppo nähdä, että yhteistyö parlamentin ja neuvoston välillä tällä alalla on huomattavasti parantunut. Ja tällä hetkellä se on paljon tehokkaampaa kuin aikaisemmin. Eli muistuttaisin, että järjestäytynyt rikollisuus on yhä näkyvämpi ja nyt käytetään yhä radikaalempia torjuntakeinoja. Mutta on edelleen henkilöitä, jotka anastavat julkista omaisuutta. Ja siksi toimiemme on mukauduttava tähän tilanteeseen. Meidän täytyy mukautua järjestäytyneen rikollisuuden muuttumiseen. Ja lisäksi, kun otetaan huomioon talouden globalisaatio, niin voidaan sanoa, että järjestäytynyt rikollisuus on luonteeltaan rajat ylittävää. Ja sen vuoksi kansallisten tahojen välinen yhteistyö on tarpeen, ja meidän täytyy hyödyntää myöskin EUn välineitä. Meillä on oltava eurooppalainen toimintasuunnitelma, jotta korruption torjunta on tehokkaampaa. Ei myöskään saa unohtaa, että meidän täytyy noudattaa suhteellisuus- ja toisiaisuusperiaatteita. Ja tietysti meillä on oltava riittävästi myöskin budjettiresursseja. Petosten torjunta liittyy artiklaan 325 Ja komissio toimittaa parlamentille kertomuksen tästä aiheesta. Ja kohdassa yksi on jo todettu, että Euroopan unionissa täytyy torjua kaikkea, mikä on EUn talousetujen vastaista. Ja meidän täytyy käyttää kaikki mahdollisuudet kansallisella tasolla toimia näin. Ja siksi katson, että parlamentin ja neuvoston täytyy nopeasti saada aikaan sopimus direktiivistä, joka liittyy petoksen torjuntaan. Ja kyse on myöskin arvonlisäveropetoksista. Ja G20-ryhmässä on myöskin sopimus globaaleista normeista, jotka liittyvät verotuksen läpinäkyvyyteen. EUssahan on jo aika korkeat standardit, mutta ne täytyy panna täytäntöön. Ja meidän täytyy toimia tarmokkaammin henkilöitä vastaan, jotka ovat syyllistyneet petoksiin. Euroopan komissio tekee esimerkiksi Andoran ja Monakon kanssa yhteistyötä, ja vuonna 2012 solmittiin sopimuksia myös San Marinon ja muiden maiden kanssa. Jäsenvaltioiden tulisi nyt vaihtaa keskenään hyviä käytänteitä ja kokemuksia – ja jäsenvaltioiden tulisi mahdollisimman nopeasti panna täytäntöön direktiivi, joka liittyy takavarikointiin ja toissijaisuusperiaate on pidettävä mielessä. Vaarallinen ilmiö, joka kaikki tuntevat, on se, että rikollisjärjestöt – tekevät yhteistyötä tahojen kanssa, jotka ovat mukana taloudessa, rahoituselämässä, kaikilla tasoilla. Ja nämä järjestöt eivät sinänsä ole rikollisia, mutta ne tekevät kuitenkin yhteistyötä rikollisjärjestöjen kanssa ja se on vaarallista. Ja sitten on vielä direktiivi, joka liittyy rahanpesuun. Kyse on säätiöistä ja järjestöistä ja niihin liittyvistä säännöistä. Ja olisi hyvä, jos Euroopan unioni olisi mukana Greco-ryhmässä. Ja tämä ryhmä on Euroopan neuvostossa vuodesta tai tammikuusta 2014 toimielimillä on velvollisuus raportoida säännönvastaisuuksista. Ja se johtaa siihen, että vakavat virheet EUn hallinnossa otetaan esiin julkisuudessa. On harmi, että tätä periaatetta ei ole noudatettu kaikissa toimielimissä – mutta jäsenvaltioiden on valmisteltava ohjelmia, joilla suojellaan todistajia ja väärinkäytösten paljastajia. Ja sitten on ohjelmia kuten Herkules ja muut, jotka liittyvät EUn rahoitusetujen suojeluun. Ja kyse on myöskin euron suojelemista väärennöksiltä. Ja tämä liittyy myöskin rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan. Alankomaat, Slovakia ja Malta, eli Troikka, ovat tehneet tästä yhden painopistealueista. Eikä siellä käsitellä vain näitä asioita, joista mainitsin, vaan myöskin asioita liittyvät Euroopan syyttäjän virastoon. Eli vielä kerran haluaisin kiittää tehdystä työstä. Se ei ole ollut mitenkään helppoa, mutta muistuttaisin, että 16. maaliskuuta puoleen päivään mennessä voi toimittaa tarkistuksia ja odottelen sitten kollegoilta kommentteja ja ehdotuksia. Kiitos. Kiitoksia tästä huolellisuudesta ja perusteellisuudesta, jolla olette kestelleet tätä aihetta. Tämähän on monimuotoinen kysymys. Tämähän liittyy EUn budjettiin ja muihin talouden aloihin, ja olemme nähneet, että että muilla talouden aloilla voi huomata, että järjestäytynyt rikollisuus yrittää käyttää EU-varoja. Eli kiitoksia tästä huolellisesta työstä. Seuraavaksi Balchitis. E, Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin ylistää esittelijämme hyvin kattavasta analyysistä, hän analysoi näitä ongelmia, joita kohtaamme EU-ssa. Puhun tässä korruptiosta ja muista rikoksista. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota näihin asioihin, jotka ovat olleet tietysti olemme yli viisi vuotta. Tässä tarkoitan tietojen vaihtoa ja valtioiden välillä – jäsenvaltioiden piti perustaa yhteinen ilmoitusjärjestelmä tammikuussa 2014. Ymmärrämme, että kaikki jäsenvaltiot eivät halua julkistaa ongelmia, jotka tapahtuvat sen alueella, mutta on kuitenkin niitä, jotka jäsenvaltiot eivät halua tarjota mitään tietoa mistään rikkomuksista tietyt jäsenvaltiot kyllä jakavat tietojaan ilman ongelmia, mutta niiden pitää jakaa tietoa saavutuksistaan, ei ainoastaan ongelmista. Uskon, että toimivaltaisten viranomaisten pitäisi vastata siitä, että tieto tulee saataville. Tässä voitaisiin puhua Euroopan syyttäjävirastostakin, mutta totta kai pitää odottaa vielä ennen kuin se toteutuu. Uskon, että me tarvitsemme kunnollista tietokantaa, se pitää perustaa. Euroopan komission pitäisi olla tämän takana. Ja uskon, että tuo tietokanta, sen pitäisi olla, kaikilla pitäisi olla siihen pääsy, kaikilla siis viranomaisilla ja eurooppalaisilla toimielimillä, EU-toimielimillä, jotka käsittelevät päivittäin yhteistyötä ja koordinointia tietokantojen välillä, jos siis ajatellaan kansallisia tietokantoja. EU pitää torjua korruptiota, komissio, siis Euroopan neuvosto on myös ryhtynyt toimiin, mutta ei ole saanut vielä kaikkia tietoja. Meidän pitää olla hyvin käytännönläheisiä tässä ja valvoa jäsenvaltioita ei riitä, että ne ovat toisiaan. Tarvitaan selvä järjestelmä, joka sallii sen, että EUn toimielimet tarkkailevat sitä, miten eri hankkeita pannaan täytäntöön, miten ohjelmat ja hankkeet, jotka liittyvät yhteiseen maatalouspolitiikkaan, miten ne pannaan täytäntöön. Meidän on voidaan varmistaa, että kaikki tapahtuu kunnolla. Kiitos. Ja, vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht. Kiitoksia. Sitten komissiosta. Oh, ah, anteeksi. En kat... No, mutta vallia sieltä, olkaa hyvä. Mi scuso con i colleghi, ma... Pyydän anteeksi, mutta minulla oli toinen koko saman aikaan. Tämä on tärkeä lausunto ja myöskin mietintö, josta puhutaan sitten kansalaisvapauksen valiokunnassa ja talousarvion valvonnan kannalta meidän täytyy keskittyä näihin pääasioihin, eli siihen, että katsomme, mitä meidän täytyy suojella, tehdä, jotta voidaan suojella EU-budjettia tältä syövältä, joka vaikuttaa näihin varoihin, joita on käytössä. Täytyy puhua näistä julkisista kilpailuista – joissa ei ole paljon läpinäkyvyyttä. Eli meidän täytyy saada tästä järjestelmästä läpinäkyvämpi ja meidän täytyy vaikeuttaa rikollisten elämää, jotka ehkä toimivat nimenomaan infrastruktuureissa. Ja meillä on tästä monia raportteja ja todisteita siitä, että rikolliset järjestöt ovat usein mukana näissä hankintakilpailuissa – ja pystyvät tällä tavalla myöskin pesemään rahaa. Ja sitten tämä järjestetyn rikollisuuden meillä pitää olla järjestelmä, jolla vaihdetaan tietoja, ja meillä pitää olla myöskin tällainen eurooppalainen yhteistyöverkosto. Esimerkiksi ALV-petosten havaitsemiseksi tämä on tärkeää. Ja meidän pitää kunnolla pystyä torjuamaan järjestäytynyttä rikollisuutta, eli Meillä pitää olla tällaista yhteistyötä sekä Euroopassa että muualla maailmassa. Ja meidän täytyy myöskin katsoa, millaisia yhteyksiä on korruption ja rahanpesun ja järjestäytyneen rikollisuuden välillä. Pari kuukautta sitten saimme tämän raportin, joka liittyy rahanpesuun. Ja nähtävästi on maita, kuten Luxemburg, Saksa, Italia, ja siellä on paljon rahanpesua, eikä siellä ole pantu täytäntöön suosituksia, joita on tullut parlamentilta ja yleensä EUlta. Eli yhteistyö on erittäin tärkeää, jotta pystymme yhdessä päihittämään tämän syövän, jota emme voi hyväksyä. Eli meidän täytyy tähän mietintöön ottaa mukaan kysymyksiä myöskin liittyen työhön, jota on tehty ja jonka avulla on yritetty tehostaa tätä taistelua. Ja sitten näistä erityisalueista. Tähän liittyy myöskin nyt maahanmuuttokysymykset. Italiassa meillä on ongelmia tähän liittyen. Monet henkilöt, jotka saapuvat Italian, sen jälkeen sitten joutuvat rikollisten kynsiin ja heitä käytetään tekemään nöyryyttävää työtä pilkkahintaan ja sitten on esimerkiksi myöskin pakkoprostituutiota ja muuta. Eli meidän täytyy nyt tarkastella näitä asioita ja olisi mielenkiintoista nähdä, miten järjestäytynyt rikollisuus toimii näillä tavoilla. Ja meidän täytyy sitten katsoa, millä tavalla esimerkiksi prostituutiota tai tätä pakkotyötä hyödynnetään rikollispiireissä. Järjestäytynyt rikollisuus liittyy myöskin ympäristöön, infrastruktuureihin. Eli palaan tähän ensimmäiseen kohtaan vielä. Eli nämä julkiset hankinnat, suuret infrastruktuurityöt, niihin liittyy usein rikoksia ympäristön suhteen, koska tilanteissa, joissa tehdään suuria töitä, siellä on nämä yritykset, jotka ovat voittaneet nämä kilpailut, voivat sitten viedä näitä jätteitä paikalle, joita niitä ei valvota. Ja monissa maissa ei ole lakeja, jotka tuomitsisivat tällaisen käytöksen. Eli tässäkin meidän täytyy viitata näihin kysymyksiin, koska on tärkeää, ettei sallita tämän tyyppisiä käytänteitä. Ja sitten todistajien ja väärinkäytösten paljastajien suojelu. Tästä on puhuttu hyvin paljon tässä valiokunnassa ja meidän pitäisi nyt lisätä tästäkin jotain mietintöön. Eli tässä nyt vain muutama kysymys ja toivottavasti esittelijän kanssa voisimme kokoontua ainakin kerran, jotta pystyisimme keskustelemaan näistä asioista ja katsomaan, mitä saisimme mukaan mietintöön, jotta siitä tulisi tehokkaampi. Kiitos. Kiitos sitten Toivo. Äh, Kiitoksia. Kollegat jo puhuivat valtaosasta kysymyksistä, mutta yksi kysymys vielä komissiolle. Aikaisemmin kun puhuttiin rikollisuuden torjunnasta, mutta myöskin petoksen torjunnasta, olemme käsitelleet toimia, jotka liittyvät rikoslainsäädäntöön – ja silloin kävi ilmi, että nämä rikosseuraamukset ovat hyvin erilaisia. Eli mitä jos nyt sitten saadaan aikaan eurooppalainen syyttäjän virasto, tästä nyt ei ole puhuttu, puhuttu mitään pitkään aikaan, eli ehkä voisitte nyt kertoa näistä uudimmista tiedoista, tai ehkä voisitte sitten ainakin kirjallisesti toimittaa näitä tietoja, koska talousarvion valvonnan valiokunnassa meitä aina kiinnostaa se, että edeten, etenemme tällä tärkeällä lainsäädännön alalla. Kiitos sitten Uri. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä viimeinen kysymys. Eurooppalainen syyttäjän virasto. Viime vuosina puheenjohtajavaltiot ovat edenneet ja Alankomaiden kaudella alkuvuodesta työtä on jatkettu hyvin nopeasti. Meillä on nyt periaatteellinen sopimus, jota ei ole muodollistettu, mutta kuitenkin on aikaan saatu sopimus tärkeistä kysymyksistä, esimerkiksi syyttäjänviraston rakenteesta, toimintavaltuuksista, tutkintavaltuuksista, joita syyttäjä voi hyödyntää, rajat ylittävät tutkimukset ja tällä hetkellä käydään keskustelua hallinnollisista ja rahoituskysymyksistä. Eli olemme aika pitkällä ja avoinna on vielä tietosuojakysymys ja tietyt muut päätökset. Ja sitten koko paketti tietysti vielä täytyy tarkistaa ja katsoa, saako se konsensusta taakseen. Olen täysin samaa mieltä siitä, että meillä on oltava tehokasta yhteistyötä kaikkien asian kuuluvien viranomaisten välillä. Tämä on myöskin syyttäjänviraston osalta tärkeää juuri näiden jaettujen toimivaltuuksien takia. Meillä pitää olla saamatonta tietojenvaihtoa kansallisten oikeusviranomaisten ja eurooppalaisen syyttäjän välillä. Muussa tapauksessa täytäntöönpano on hankalaa. Ja on myöskin tärkeää, että syyttäjän ja Olafin välillä on hyvää tietojenvaihtoa jotta tiedot tosiaan etenevät ja voidaan ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimiin komissiossa. Poliittinen sopimus uudesta Europol-asetuksesta on nyt edennyt askeleen oikeaan suuntaan, koska siellähän on mahdollista, että COLAF tarkistaa tämä koko järjestelmän tällaisen hit-no-hit no järjestelmän pohjalta. Haluaisin samanlaisen järjestelmän syyttäjän virastolle, Olafiin ja myöskin Europoliin, Eurojustiin. Ja toivottavasti tällainen tietojen vaihto viranomaisten välillä sitten paranee. Ja lopuksi vielä direktiivistä, joka liittyy näihin julkisiin hankintoihin. Tehän tiedätte, että jokin aika sitten hyväksyttiin parannettu teksti, se täytyy tietysti vielä panna täytäntöön ja toivottavasti täytäntöön pano sitten johtaa näiden menettelyiden läpinäkyvyyteen ja vähentää sitten petoksia näissä julkisissa hankinnoissa. Kiitos. Kiitoksia. Eli tämä tietosuojakysymys vielä. Olemme tätä nyt tietysti käsitelleet varsinkin näiden pakolaisten osalta. Eli oli yksi tapaus, eli Pariisissa, kun tämä mies hyökkäsi poliisiasemalle, niin hänellä oli kuusi eri identiteettiä eri jäsenvaltioissa Euroopassa, ja viranomaiset eivät tästä tienneet, eli kyse oli samasta henkilöstä. Eli olisiko tietosuoja sellainen, että pidämme kiinni tästä metodista, vai olisiko se sitten sellaista, että me panostamme siihen, että meillä on todellista tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden välillä. Tietysti tietosuoja on tärkeä kysymys, jotta pystymme torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta. Eli jos jatkamme tätä tietosuojakysymystä tällä tavalla, niin silloin me olemme jatkuvasti tehottomia. Eli tämä nyt oli ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys. Olen käynyt läpi näitä EPO-tekstejä. Elafista tässä ei enää puhuta. Onko se sattumaa vai ei mitään. Ja sitten Ajala Center vielä halusi puheenvuoron. Eh, Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää Pitellaa tästä lausutolunoksesta. Se on hyvin mielenkiintoinen ja nyt on hiukan ollut turhautuneisuutta Krim-valiokunnassa, kun selkeästi ei hyväksytty sitä, että tässä nimessä olisi mukana myöskin järjestäytyneen rikollisuuden torjunta. Näin olisi pitänyt olla, koska se olisi mielestäni tärkeä asia muistuttaa, eli meillä pitää olla tämä tyyppisiä yhteisiä sääntöjä. No sitten oikeusvaltioperiaatteesta. Nyt kun katsotaan tilannetta ja yksi vakavampia ongelmia, joita meillä tällä hetkellä on, liittyy eri oikeusjärjestelmiin eri jäsenvaltioissa, erityisesti joissain, joissa niitä ollaan muokkaamassa hyvin voimakkaasti. Eli tämänkin pitäisi heijastua tässä tekstissä, eli vallan kolmijako on taattava. Tuomiovallan pitää olla riippumaton ja tämä täytyy muistaa myöskin Euroopan tasolla. Eli jos meillä olisi eurooppalaista rikoslainsäädäntöä, niin silloin täytyy taata, että eri tasoilla on varmuus siitä, että oikeuslaitos toimii riippumattomasti korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. No tiettyjä ongelmia on, kun ajatellaan koordinointia tietojen vaihdossa – en nyt tiedä, ehkä Saksan lehdissä tästä on puhuttu tietosuojakysymyksenä, mutta itse tunnen hiukan tätä asiaa, koska olen käsitellyt tietojenvaihtokysymyksiä rajat ylittävällä tavalla. Ja sitten tätä olemassa olemaa järjestelmää, joka liittyy tietojen vaihtoon rikosten osalta EU:ssa. Ja tässä on kysymys tietosuojasta, mutta paljon enemmän siitä, että tällä hetkellä meillä ei ole kunnollista, kattavaa, älykästä eurooppalaista järjestelmää. Tämä on nyt yksi ongelmistamme. Eli, eli tiedostelupalvelut kansallisella tasolla eivät katso, että niiden kannattaisi vaihtaa tietoja keskenään. Ja tämähän olisi tiedustelupalveluilla aivan keskeistä, koska kyse on tiedoista. Ja sitten meillä pitäisi olla kattavuutta Euroopan tasolla, eli Nämä ovat tällaisia asioita, joita puolustus- ja turvallisuus alivaliokunnassa nyt käsitellään. Eli meillä pitäisi olla kunnollinen eurooppalainen tiedustelupalvelu. Ja lopuksi vielä pakolaiskriisistä. Viime viikolla kävimme Italiassa ja olimme yhteydessä Sofian toimistoon ja meillä on yhä enemmän näyttöä siitä, että rahat, joita syntyy ihmiskaupasta. Ja siellä nyt nämä ihmiskauppiaatkin sitten taistelevat keskenään, kun he perivät kaksin tai kolmenkertaisia maksuja. Niin siellä on yhteyksiä myöskin terrorismiin. Eli olisi tärkeää, että muistamme, että nämä puhelut, joita sieltä soitetaan, ovat soittoja Eurooppaan. Ja se liittyy rahanpesuun ja ihmiskauppaan, eli olisi tärkeää, että tämäkin voitaisiin saada mukaan, jotta voidaan välttää petoksia ja korruptiota, myöskin ihmiskauppaa rahojen osalta. Frau Ulrich, bitte. Dann Ulrich. Ja, danke. Kiitoksia tietosuojasta. Juuri ennen joulua neljän vuoden keskusteluiden jälkeen sovittiin uudesta tietosuoja-asetuksesta ja myöskin siihen liittyvistä direktiivistä, joka liittyy lainvalvontaviranomaisiin. Ja se on pohjana sitten muulle säätelylle, jolla käsitellään tietosuojaa esimerkiksi syyttäjän osalta – ja tässä on aina vaikea tasapaino löydettävissä, kun katsotaan mahdollisuuksia säilyttää tietoja internetissä. Meillä on nyt teknisiä mahdollisuuksia siihen. Ja sitten toisaalta ottaa yksilöiden tietosuojakysymykset huomioon. Meillähän on tästä jo päätöksiä, jotka puolustavat yksilön oikeuksia. Eli tämän hankalaa keskustelua, joka osittain on saatu jo päätöksenkin, mutta mikä ehkä sitten käynnistyy uudelleen. Sitten Olafin rooli suhteessa syyttäjänvirastoon. No neuvostossa tästä juuri on keskusteltu. Sopimusta vielä ei ole saatu aikaan, mutta nyt meillä kuitenkin on jonkinlainen teksti, joka voidaan ottaa mukaan asetuksen, eli mikään Olafin rooli ja kyse on lähinnä siitä, miten tuetaan syyttäjänvirastoa ja miten voidaan täydentää sitä, mitä syyttäjä tekee, jotta voidaan varmistaa se, että kaiken kaikkiaan meillä on tehokas, johdonmukainen järjestelmä, jolla tuetaan EUn talousetuja. Kiitoksia. Määräaika tarkastusten jättämiselle oli 4. maaliskuuta kello 12 ja 20 huhtikuuta käsittelemme tarkistuksia. Haluaako esittelijä vielä puheenvuoron? Chciałam podziękować przede wszystkim za e, te wszystkie cenne uwagi usprawiedliwi. Kiitoksia kaikista näistä kommenteista. Ja haluaisin sanoa, miksi emme käsitelleet pakolaiskysymyksiä. Kansalaisvapauksien valiokunta käsittelee sitä asiaa, eli Tästä syystä tätä asiaa nyt käsitellään siellä valiokunnassa, mutta lisäisin vielä, että tässä lausunnossa on jotain itsestään selvää, koska tiedämme tietysti, että korruptio on pahasta, mutta se on monimutkainen ilmiö. Ja meidän on varmistettava se, että demokraattiset arvot eivät vaarannu kysehän on oikeusvaltioperiaatteesta sen toiminnasta. Eli meillä pitää olla väline, jonka avulla voimme suojautua paremmin korruptiolta. Ja demokratia ei tule unohtaa, eli siksi tämä ongelma on niin monimutkainen, mutta toivottavasti siihen löytyy hyvä ratkaisu. Kiitos. 2015 Kreikka on ottanut 655 miljoonaa pakolaisrahastosta. Kuulimme tämän viime viikolla budjettivaliokunnassa. Ja nyt täytyy miettiä, kuka tämän rahan oikeastaan saa ja mihin se käytetään. Eli järjestetyt rikollisuus varmasti on mukana näissä maksuissa, mutta myöskin näissä EU-varoissa. Ja meillä on tutkimus, jonka voin sitten toimittaa teille. Eli tämä kohta on nyt käsitelty. Kiitoksia tästä keskustelusta. Julkinen kokous päättyy tähän. Ja muistuttaisin koordinaattoreita, että meillä on 11 koordinaattorin kokous ja nyt keskeytämme kokouksen siihen saakka.